Ranskaan kohdistui brutaali, järkyttävä isku. Terroristit ennen näkemättömällä raakuudella ja laajuudella iskivät tavallisia nuoria ihmisiä, naisia ja miehiä vastaan, murhasivat heidät eläimellisellä tavalla. Meidän toimielimemme kokoontuu nyt ensimmäistä kertaa täysistuntoonsa Ranskan maaperällä. Ja siksi, arvoisat edustajat, haluan kiittää teitä kaikkia lämpimästi siitä, miten osallistuitte muistotilaisuuteen viime viikolla Brysselissä ja toistan tässä osanottomme, solidaarisuutemme Ranskan kansalle sekä murhattujen perheille. Me toivomme, että loukkaantuneet, äh, haavoittuneet ihmiset toipuvat. Sama osanottomme koskee luonnollisesti myös Bamakon uhreja ja heidän perheitään sekä muualla maailmassa järkyttävien hullujen terroristien tappamien, surmaamien ihmisten perheitä. Meidän edessämme on nyt valtavia haasteita. Niiden iskujen määrä, joita meidän täytyisi täällä muistella, mutta joiden uhrien lukumääristä emme edes tiedä. Jokainen uhri on meille kuitenkin yhtä tärkeä. Siksi Pariisin ja Vamakon uhrien muistelu koskee yhtä lailla kaikkia maailman terrorismin uhre, uhreja myös Syyriassa ja Irakissa. ISIS haluaa brutaalisti tuhota yhteiskuntajärjestyksen ja me muistelemme tämän järkyttävän väkivallan kaikkia uhreja paitsi Pariisin ja Bamakon uhreja, me muistelemme kaikkia terrorismin uhreja. Nyt pyydän, että nousitte paikoiltanne kunnioittamaan heidän muistojaan. vielen dank! hyvät naiset ja herrat tänä aamuna minulla oli surullinen velvollisuus osallistua Euroopan parlamentin puhemiehen ominaisuudessa Saksan entisen liittokanslerin Helmut Schmidtin muistotilaisuuteen. Helmut Schmidt oli äärimmäisen merkittävä poliitikko paitsi Saksassa, myös koko Euroopan unionissa. Helmut Schmidt oli, niin kuin tiedätte, yhdessä Ranskan aivan presidentin Valéry Giscard d'Estaingin kanssa yksi Euroopan rahaliiton perustajista – Ähm, Helmut Schmidt teki valtavan työn aiemmin poliitikkona ja sen jälkeen ähm, julkaisualalla Euroopan yhteistyön puolesta. Helmut Schmidt oli äh, maan johtaja, maan, joka tuolloin säilytti perusarvonsa tuolloin, kun maahan kohdistui järkyttävä terrorismin aalto hän toteutti Albert Camus ajatusta siitä, että ne, jotka eivät onnistu yhdistämään vapautta ja turvallisuutta, epäonnistuvat kaikessa. Katsonkin, että tulevien haasteiden edessä. Meidän täytyy muistaa nämä kaksi asiaa. Turvallisuus, kansalaistemme turvallisuus, myös oma turvallisuutemme. Meidän on huolehdittava turvallisuudesta, mutta me voi mitenkään sallia sitä, että ne, jotka haluavat pelotella meitä, rajoittavat vapauttamme. Tämä on keskeinen ajatus meille Euroopan parlamentissa. Meine Damen und Herren. Hyvät